että parlamentin kanta on mahdollisimman lähellä komission ja neuvoston kantaa. Kiitos. Päätämme istunnon ja huomenna ensimmäinen istunto pidetään kello 9-14 ja iltapäivällä kello 15-22. Lopullinen esityslista julkaistaan Euroopan parlamentin nettisivuilla. Tämän päivän istunto on päättynyt. Kiitos kaikille.